Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Je veux m'assurer que... Hyvää iltapäivää. Hyvät kollegat, aloitamme esityslistan ensimmäistä kohdasta, eli esityslistan hyväksyminen, ja toivon, että se saadaan hyväksytyksi ja pyst- toivon, että pystymme käymään ö, kokonaisuudessaan läpi tälle iltapäivälle aiotun esityslistan ja se, mikä olisi tarkoitus käydä läpi huomenna, niin että voisimme senkin käydä läpi tänä iltapäivänä. Paitsi kohta seitsemän, joka liittyy komission tiedonantoon investointisuunnitelmasta Euroopalle Junckerin öö, ohjelma ja suunnitelma. Tämä tiedonanto on ohjelmoitu 11. päiväksi joulukuuta, eli torstaille 11. joulukuuta. Ja nyt pitää todella ponnistella, jotta voisimme käydä läpi kaikki aiheet läpi tänään, mitkä siis oli tarkoitus käsitellä huomenna. Tällä voit, näin voitamme hieman aikaa, koska Kolmikantaneuvottelut jatkuvat yhä ja on aika todennäköistä, että pitää kokoontua uudestaan huomenna. Ensimmäinen kokousosio tänä päivänä pidetään suljetuin ovin. Sen takia pyydänkin kaikkia niitä henkilöitä, joilla ei ole sijaa tässä kokouksessa, joka pidetään suljetun novi, voisivat poistua salista, joten näin ollen voisimme rauhassa käsitellä kohdat 4, 5 ja 6 esityslistalta. Les points 4 et 5. 4 ja 5 korjaa puheenjohtaja. Ah, je crois que c'était une caméra également, ça. Oui, oui, oui. Puheenjohtaja sanoo, että luuleensa, että kohta kuusikin kuului tähän suljettujen ovejen takana pidettävään